andiamo. Good afternoon. Dear members, dear colleagues. Dear colleagues, dear members. Pyydän teitä istumaan. Aloittelemme kokousta. Thank you. Thank you all. Kiitoksia. Tervetuloa yhteiseen kokoukseen, jossa mukana on oikeusasian, oikeastaan asioiden valiokunta, kansallisvapauksien sekä oikeusasian valiokunta, perussopimusten järjestystoimielin asioiden valiokunta. Ensimmäistä kertaa koskaan käytämme 51 artiklaa työjärjestyksessä. 51 artikla Euroopan parlamentin työjärjestyksessä antaa meille tilaisuuden yhdessä käsitellä äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, niin kuin tänään on tilanne. Tässä aiheenamme on päätöslauselman luonnos Euroopan parlamentista koskien tulevaa monivuotista ohjelmaa, jonka nimi on Tukholman ohjelma. Se koskee oikeutta, turvallisuutta, anteeksi, vapautta, turvallisuutta ja oikeutta. Kaikki lähti liikkeelle komission, Euroopan komission tiedonannosta joulukuun 10. päivä. Neuvosto hyväksyy suuntaviivat koskien vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä seuraavien viiden vuoden aikana. Siis se korvaa entisen e- Tampereen ohjelman 2009 2004 kaudelta ja Haagin ohjelman 2004-2009. Se tulee päätökseensä. Ja Tukholman ohjelma kattaa mukaansa kolme parlamentin valiokuntaa, koska Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano näyttää todennäköisemmältä kuin koskaan. Näin ollen tänään kolme parlamentin valiokuntaa valiokunnan jäsentä ovat laatineet yhteisen päätöslauselman, lauselman luonnoksen. Ja kuten te kaikki tiedätte, tähän istuntoon myös kansallisten parlamentin kollegojen kutsuttu mukaan. Meillä on nyt yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Yhteistyö vahvistuu Lissabonin myötä. Tässä yhteydessä esitämme päätöslauselma luonnoksemme kolmen valiokunnan nimissä. Herra Kasini, joka on esittelijä AFKO-valiokunnasta, herra Berlingoer, esittelijä juurivaliokunnasta ja minä itse kansalaisvapauksen valiokunnan esittelijänä, mutta ensin meidän pitää hyväksyä esityslista, jossa on mukana Ensin tarkistusten jättäminen aikaraja on 22. lokakuuta ja sitten kaksi suusta kysymystä pitäisi hyväksyä komissiolle ja neuvostolle, jotta saadaan selvennyksiä joihinkin kohtiin siirtymävaiheessa – nyt kun ollaan siirtämässä Nitsan sopimuksesta Lissabonin täytäntöönpanovaiheeseen ja, ja siirretään kolmannesta ensimmäiseen pilariin kaikki vapaus, turvallisuus ja oikeuden alueen liittyvät kysymykset, joten jos estyslista on nyt hyväksytty eikä ole vastalausta, niin me välittömästi siirrymme esittelemään yhteistä mietintöä. Minä itse esittelen pääpiirteissään tämän, kuten te tiedätte, Lissabonin sopimus, joka on tulossa voimaan, kuten suurin osa meistä on odottanut jo pitkään. Se muotoilee tavoitteita, perusteita ja työmetodeja, jotka liittyvät niin kutsuttuun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen. Irlannin kansanäänestyksen jälkeen Lissabonin täytäntöön voimaantulo on paljon lähempänä, konkreettisempana kuin koskaan. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tehostetaan Schengen-yhteistyötä niin kuin ydinkysymyksissä liittyen vapaan tuvasun oikeuden aluekysymyksiin – on sanottu. Schengen tarkoittaa vapautta, turvallisuutta ja oikeutta. Euroopan unionin sisärajojen sisällä ja vapaata liikkuvuutta koskien henkilöitä. Tämä tarkoittaa myös turvapaikkakysymyksiä, turvapaikanhakijoiden suojelua, maahanmuuttopolitiikkoja ja maahanmuuton hallinnoimista, ulkorajojen valvontaa EU:ssa. Toinen seikka, jota korostetaan mietinnössä, me esit- jota tänä iltana teille esittelemme, tämä liittyy perusoikeuksiin. Äärimmäisen tärkeä pilari EU:ssa ja koko rakenteen pohjana, joten tässä mietinnössä puhutaan perusoikeuksista ja vapauksista niiden suojelusta mukaan lukien ihmisarvon ja yksityisyyden suojelu, tietosuojelu, tietosuojakysymys silloin, kun kyseessä on esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi. Kolmas asia, jota haluan korostaa, on merkitys, joka liittyy siihen, että yhdistetään Euroopan parlamentti muihin EU-toimielimiin, kun muotoillaan lopullisesti turvallisuuden, vapauden ja oikeuden aluetta tuleviksi vuosiksi. Tämä siis tarkoittaa, jos sallitte minun korostaa tätä seikkaa, että me Euroopan parlamentin jäsenet olemme ottamassa nyt itse, itsemme vakavammin kuin koskaan tässä toimessa. Ja meidän täytyy uskoa uusiin luotuihin toimivaltuuksilla parlamentille on myönnetty yhteispäätö päätös, päätöksentekijänä, lainsäätänä EU-ssa kaikissa näissä toiminnanaloissa. Joten meidän täytyy saada kunnioitusta itsellemme, tehdä itsemme kunnioitettaviksi muiden silmässä ja osoittaa, että olemme sitoutuneita aidosti Eurooppa, edistämään eurooppalaista kansalaisuutta. Ja kun näin toimimme, näin vahvistamme kykyämme tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa – Tämä on yksi pää plussista koko Lissabonin ajatuksessa. Pysyvä jatkuva yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Tämä on tässä demokraattinen moninainen hallintojen rakenne. Tämä liittyy suunnitteluun, hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon lainsäädäntökysymyksissä kaikilla näillä uusilla lainsäädännön aloilla, perusoikeuksissa, rikoksenvastaisessa taistelussa Schengen-kysymyksissä vapaana alueena, jossa ihmiset voivat vapaasti liikkua, ihmiset ja kansalaiset. Ja loppukommentti liittyy siihen, kuinka tärkeää on toimia tehokkaammin samalla, kun otetaan mukaan kansalaisyhteiskunta, äh, lailliset ammattikunnat. Korostaan tässä juridista koulutusta, erityisesti mitä tulee yleisisyyttäjiin, tuomareihin, asianajajiin, lain käyttäjiin, koska tämä vahvistettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on tulossa yhä sitovammaksi, haastavammaksi, mitä tulee juridisiin, juridisen ammatin harjoittajien kautta koko EUn. Nyt haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää on arvioida EUn poliitikkojen täytäntöönpanoa. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaan objektiivinen arviointi menettelytapas, miten täytäntöön pannaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyviä toimintoja, samoin arvioidaan laatua, tehokkuutta, oikeudenmukaisuutta oikeusjärjestelmässä niin kuin kaikkialla, niin kuin sitä harjoitetaan kaikkialla Euroopassa, EUssa. Näin olemme saamassa aikaan uudenlaista dynamiikkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että käymme vuosittaista keskustelua täällä Euroopan parlamentissa. Ja siinä keskustelussa pitäisi keskittyä siihen, miten kyseisiä poliitikkoja täytäntöön pannaan. mukaan lukien kattava vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jossa keskitytään aivan erityisesti perusoikeuksien suojeluun EU-ssa. Aivan erityisesti tähän keskitytään. Ja niin kuin voitte itse tarkistaa tämän as lukemalla päätöslauselma luonnosta, joka teille on jaettu, niin tämä on tämä perussuunta viiva libe valiokunnan panoksesta tähän tekstiin, jota nyt tänään tutkimme. Sitten on aikataulu, jossa on mukana tarkistusten aikaraja, joka on siis 22.10. Me äänestämme istunnossamme, joka pidetään marraskuun 12. päivä tässä uudessa kokoonpanossa sitten. Toinen kokousessa virallisesti kutsutaan mukaan kansallisten parlamenttien edustajat. Se pidetään tässä Euroopan parlamentissa 16. marraskuuta ja 17. marraskuuta. Ja lopuksi me äänestämme täysistunnossa Euroopan parlamentissa marraskuun 23. päivä Strasbourgissa. Tällainen aikataulu on laadittu. Nyt annan puheenvuoron herra Kasinille. Hän kertoo oman puheen Oma sanottavan sen, jälkeen herra Berlinguer, sitten kuulemme komissiota neuvostoa ja sen jälkeen alkaa keskustelu. Sen ei pitäisi kestää kauempaa kuin tämä kaksi tuntia, joka meille on osoitettu. Kiitoksia. Grazie. Questa procedura ritmia. E- Kiitos paljon. Tämä nopeutettu menettelytapa on vähän poikkeuksellista, mutta Stockholman ohjelman tärkeys tai painoarvo on myös poikkeuksellista. Sitä on tutkittu. Marraskuussa se menee neuvostolle. Sen takia kollegani sanoi ihan asiantuntevasti, ihan oikeutetusti, että meidän täytyy noudattaa määräaikoja. Minä olen AFKO-valiokunnan puheenjohtaja ja siellä valiokunnassa käsitellään nimenomaan Tukholman ohjelmaan liittyviä institutionaalisia asioita. Jokaisessa valiokunnassa on aina vaihe, jossa laaditaan tekstiluonnos, kansalaisvapauksien valiokunta, oikeudellisten asian valiokunta ja perussopimusvaliokunta ovat näitä valiokunta. Nämä kolme tekstiä näistä valiokunnasta tuli yhteiseen kokoukseen esittelijöiden toimesta ja me päädyimme yhteen yhtenäis, suht yhtenäiseen tekstiin, joka oli alun perin vähän liian pitkä, yli 20 sivua, 80 kohtaa. Mielestämme tekstit oli tuossa muodossa liian pitkä, eikä se ei olisi ollut helposti luettavissa neuvostossa. Sen takia me päätimme laatia tekstin nykyisen muotoon. Ei se ole ihan niin lyhyt kuin halusimme, mutta se on kuitenkin tiiviimpi. Mitä tulee siihen osaan, jossa puhutaan AFKO-valiokunnasta haluaisin korostaa seuraavia asioita. Me olemme tietysti tyytyväisiä siihen, että parlamentti voi käyttää lainsäädäntöoikeuksiaan ja meillä on erityispyyntö, jonka osoitamme neuvostolle. Se koskee jo meneillään olevia menettelytapoja. Meneillä olevia menettelytapoja. Kuulemus, kuulemista ei oltu suunniteltu. Koska me nyt lähdemme Lissabonin järjestelyjen mukaisesti liikkeemme, eli ihan tavainomaisten menettelytapojen eli yhteispäätösmenettelyn mukaisesti liikkeelle, eli pitääkö meidän nyt lähteä, nolla, lähteä nollasta parlamentin päätöksen myötä. Toinen elementti, johon kollega Aakilarjo viittasi, koskee kansallisten parlamenttien osallistumista ja roolia Euroopan parlamentin toiminnassa. Tämähän ei ole tietenkään mikään korvaava rooli, vaan kyse siitä, että voidaan syventävästi käsitellä ongelmia ja soveltaa ja saada paljon no, paremmin kansalaiset mukaan tähän prosessiin. Kansalliset parlamentit ovat paremmassa kosketuksessa omiin kansalaisiinsa. Euroopan parlamentilla on päätösvalta ja lainsäädäntöoikeuksia, mutta ja se on tärkeää. Se on tärkeää nimenomaan, jos me haluamme myös muistaa subsidiariteettiperiaatetta, mikä on siis yhteistä EUlle ja jäsenvaltioille. Valvonta, tarkistus, osallistuminen, kansallinen osallistuminen on hyvä asia. Ja totta kai Täytyy muistaa, että yhteistyö missään nimessä tekisi tätä koko proseduuria vielä raskaammaksi. Meidän täytyy muistaa myös perusoikeusasiakirja, joka liittyy Lissaboniin, joka hyväksyttiin 2007. Quindi vincolante per tutti gli Siis sehän perusoikeusasiakirja kuuluu osana olennaisena osana Lissabonin sopimuksen piiriin, mutta siinä puhutaan myös, että EU voi liittyä EUn, liittyy Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Siihen, tähän sopimukseen kuuluvat jo jotkut EUn jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet tämän Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen. Puhutaan perusoikeussopimuksesta, koska se lisää siihen, silloin se kytketään Luxemburgin tuomioistuin Strasbourgin tuomioistuimen toimintaan. Tässä voi tulla tietysti esille toimivaltuusongelmia, kompetenssiongelmia. Sen takia tässä asiakirjassa pyydetään neuvostolta lisää harkintaa, jotta voitaisiin välttää mahdolliset tulevat konfliktit. Mitä tulee sitten vielä AFKO-valiokuntaan? on pyydetty, että Euroopan parlamentin osallistuu että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit osallistuivat vahvemmin Eurojustin ja Europolin toimintaan, jotta voitaisiin paremmin harjoittaa demokraattista valvontaa, nimenomaan harjoittaa demokraattista valvontaa näiden kahden toimielimen toiminnassa ja on hyväksytty yksimielinen ö, vaalilaki. Y, yksi yhteinen kattava vaalilaki. Toinen asia, joka koskettaa suoraan Afkovaliokuntaan, se liittyy maahanmuuttopolitiikkaan. Mielestäni lähestymistapa ei saisi olla ainoastaan yhteistyötä jäsenvaltioiden valtiolla. Me tarvitsemme enemmän solidaarisuutta. Ja italialaisena minä tiedän, mistä puhun, kun puhun valtioiden välisestä solidaarisuudesta. Se ei riitä. Meidän pitää omaksua uusi institutionaalinen lähestymistapa, koska eri valtioiden rajat ovat usein Euroopan rajoja. Ne, jotka tulevat Kreikkaan, Italiaan tai Espanjaan muualta, tulevat samalla Eurooppaan. Se vaikuttaa ihmisvirtojen liikkeeseen. Siis se vaikuttaa näihin muuttoliikevirtoihin, ihmisten liikkumisiin. Tämä on todella eurooppalainen kysymys. Meidän täytyy vähän muuttaa ajattelutapaamme tässä. Ennen kuin hyväksymme yhteisiä toimenpiteitä laillisessa maahanmuuttopolitiikassa, myös laittomassa maahanmuuttopolitiikassa. Meidän täytyy taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan, mutta meidän täytyy myös olla jalomielisiä suopeita niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat joutuneet lähtemään maastaan henkensä uhalla. Tässä minun valiokunnastani, se löytyy tekstistä. Puheenjohtaja Berlinger. Grazie. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluan painottaa sitä, miten tärkeää on, että me ensimmäistä kertaa kokoonnumme parlamentteina tällaisella tavalla. Se osoittaa, että meidän aloitteemme on vakaa. Tukholman ohjelmahan muodostaa hyvin tärkeän askeleen kohti meidän tavoitettamme. Haluaisin kiittää sihteeristöjä näissä valiokunnissa, jotka näiden viimeisien tuntien, ei päivien, vaan tuntien aikana ovat tehneet ihan käsittämätöntä työtä ja onnistuneet saamaan aikaiseksi tämän asiakirjan, jota, joka teille on jaettu. Asettamamme tavoite on löytää tasapaino tasapaino parlamentin päätöslauselmaan. Yhtäältä meidän tulee kääntyä kansalaisten puoleen, eikä ainoastaan käyttää kylmää persoonatonta oikeuslakikieltä, vaan toisaalta myös esittää tavoitteita, ihanteita. On kysymys sitä, että me todellakin rakennamme vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen Eurooppaan. Keskiössä on kansalainen. Mutta meidän tulee löytää tasapaino myös äh, tähän ihanteeseen. Ja meillä tulee olla koko joukko ehdotuksia ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla me täytämme ne tavoitteet, joita kansalaisilla arkielämässään on. Joten tämän täytyy olla hyvin konkreettista. Ihanteiden täytyy löytää äh, kasvupohja äh, tästä konkreettisuudesta toinen tasapaino, mitä me haemme tässä, on se, että yhtäältä meillä on luonnollinen turvallisuuden tarve. E, nythän me elämme aika historiallisia aikoja ja kansalaiset odottavat, että me vaalimme heidän oikeuksiaan, mutta meidän tulee myös sitten e, estää ne uhkatekijät, eh, jotka vaikuttavat turvallisuuteen. Me emme voi polkea eh, niitä oikeuksia, joka kansalaisille on muodostunut vuosien aikana, joiden puolesta ne ovat taistelleet, kuten esimerkiksi vapaus. Näiden vapauksien joukossa me eh, painotamme myös vahvasti oikeutta liikkuvuuteen – kohdassa A sanotaan, että Schengen-yhteistyö vahvistetaan avaimeksi tähän. Niin. Englannin kielellähän ilmaistaan asiat hyvin paljon selkeämmin, mutta meidän täytyy myös huolehtia siitä, että kaikki muut edellytykset luodaan ja täytetään niin, että liikkuvuus ja mobiliteetti voidaan toteuttaa. Sitten on vielä toinen asia, jota painotetaan voimakkaasti tässä päätöslauselmaehdotuksessa, ja se on se, että Tukholman ohjelma ei olisi vain Haagin ohjelman pidennys, vaan että me olemme sanoneet hyvin selkeästi, että Haagin ohjelmassa – positiivisella tavalla tehtiin työtä, jotta voitiin saada aikaiseksi kaikki nämä selvitykset ja muut. Mutta sitä ennen oli vielä Tampereen ohjelma. Ja nyt me haluaisimme korvata koko tämän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ja tuoda mukaan myös kansalaisten keskinäinen suhde, eikä ainoastaan kansalaisen ja viranomaisen suhdetta. Tällä tavalla me voimme todellakin vastata kansalaisten tarpeisiin. Sitten vielä toinen kysymys ennen kuin siirryn yksityiskohtiin. Haagin ohjelmassa oli erityispiirre. Siinä oli toki paljon tärkeitä asioita, mutta niitä ei välttämättä käytännössä toteuteta. Ja Usein yksittäisissä jäsenvaltioissa on muotoiluja, jotka eivät täysin vastaa sitä, mikä on todellisuutta. Ja se on vaikeuttaa demokraattisista uskottavuutta ja sitä, että kansalaiset uskoivat, uskoisivat, että EU todellakin tekee jotain. Eikä silloin riitä, että työstämme ainoastaan sääntöjä, joita voitaisiin toimeenpanna tämä ei saa olla tyhjiä sanoja. Meidän täytyy myös valvoa toimeenpanoa. Ja siitä puhutaan täällä myös. Me puhumme äh, puitteistosta, politiikan arvioinnille. Meidän tulee arvioida myös ne tulokset, joita saavutetaan tasaisin väliajoin. Ja tähän vaaditaan sitä, että me todellakin valvomme, saavutetaanko tavoitteet vai ei. Ja jos me epäonnistumme, niin silloin se täytyy myös todeta. Nyt sitten ihan nopeasti näihin sisältökysymyksiin. Miten tärkeät että tämä on siviilioikeudellisesti myös. Tämä on myös Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa todettu. On välttämätöntä, että ihmisillä on pääsy tuomioistuimiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me yksinkertaistaisimme asioita niin, että kansalaiset eivät eksyisi tuohon byrokratian sankkaan metsään ja tuohon koko oikeuslaitteistoon. Oikeudenkäynnin täytyy, tai oikeuden saamisen täytyy olla yksinkertaista. Tässä voi olla kysymyksessä helpottaminen kaikille koko. On perhe-elämä, sosiaalinen elämä, yrityselämä, kaikki. Meidän täytyy ottaa esiin kysymyksiä esimerkiksi perinnöistä, äh, avioeroista, äh, perheoikeuksista, lapsista, perinnöllisistä. Äh, kaikki nämä kysymykset ovat myös perusta yhteisessä Euroopassa. Meillä, meillä tärkeää on se, että me emme näe kansallisvaltion rajoja esteenä arkielämälle. Tämä koskee myös kuluttajia. Eli tältä osin meidän on rakennettava uutta Eurooppaa. Tähän liittyy myös paljon kauppapoliittisia ja kauppa, kauppaoikeudellisia kysymyksiä. Ongelmat, jotka liittyvät lainoihin, pankkijärjestelmiin ja niin edelleen. kysymys yritysoikeudesta, kauppaoikeudesta. Tässä meillä on aikamoinen harmaa vyöhyke, kuten tuomioistuinkin on todennut. Tässä on kysymys enemmän tällaisista suorista sivilioikeudellisista näkökulmista se, että meidän täytyisi täyttää nämä porsaanreijät. Joten tältä osin me olemme, tätä osaa me olemme konkretisoineet. Koska oikeusjärjestelmähän koostuu näistä pienistä osioista. Eurooppalainen siviilioikeudellinen menettely, sitä on harmonisoitava ja huolehdittava siitä, että äh, säännöt tuomioistuimissa ovat samoja kaikissa eri maissa ja me puhumme myös eri välineistä, joita käytetään. Me puhumme lähinnä sopimusoikeudesta. Meillä täytyy olla yhteinen puitteisto sopimusoikeudelle. Yritykset, äh, yrityksiä äh, ei tulisi koskea tällainen differentoitu lainsäädäntö, vaan täytyy olla mahdollista hoitaa ja harjoittaa taloudellista toimintaansa myös rajojen ylitse. Me puhumme eurooppalaisesta yritysoikeudesta ja mahdollisuudesta valita jompi kumpi järjestelmistä. Tämän kaiken täytyy olla progressiivista ja helposti seurattavaa. Sitten vielä asia, jota haluaisin painottaa. Ei ole mahdollista, että saamme eurooppalaisen oikeusjärjestelmän, joka olisi yksioikoisesti eurooppalainen. Ei vaan sen täytyy olla joustavasti eurooppalainen. Meillä on tuomareita, lakimiehiä, jotka työskentelevät oikeudessa ja eivät he ehkäpä tiedä, mitä asioita on hoidettu Euroopan tasolla. Ja sitten meillä on tuomareita, jotka tuntevat vain oman maansa ja jotka eivät tiedä yhtään mitään, mitä tapahtuu muissa Euroopan maissa. Ja tämä tiedon puute ei ainoastaan oikeuskulttuurista. Meillähän on oikeudelliset yliopiston, yliopistot, joissa opetetaan oikeutta mutta EU-oikeus, EU-lainsäädäntö, niin sehän on vain ihan yksi pieni osa sitä. Joten tässä meidän täytyy todellakin muuttaa oikeuskulttuuria. Meidän täytyy huolehtia siitä, että juristista tulee Euroopan kansalainen. Ja vaikkakin he vain työskentelisivät yksittäisessä kansallisvaltiossa. Mutta tässä tarvitaan aktiivista eurooppalaista kulttuuripolitiikkaa. Tämä on jo käynnistetty, mutta aivan liian hitaasti komission ja neuvoston täytyy meidän mielestämme puuttua asioihin tarkoilla kohdennetuilla toimenpiteillä niin, että me saamme aikaan vaihtoa Erasmuksen hengen mukaisesti. Ihmisten täytyy liikkua. Ja kun tämä on saatu käyntiin yhdellä sektorilla, niin se lähtee siitä sitten leviämään. Ja ylipäätään se, että saa tietoa erilaisista oikeusjärjestelmistä, sehän on pohja molemminpuoliselle luottamukselle. Ja jos on luottamusta, niin silloin tästä saadaan myös suurta etua ja vaihtoa. Mutta mikäli ei ole luottamusta, mikään ei muutu, mitään ei tapahdu. Sen vuoksi meidän tulee rakentaa ja vahvistaa tätä luottamusta myös tällaisen työn kautta. Ja minusta me voimme nyt tässä esitellä sellaisen ohjelman, Tukholman ohjelman, jossa halutaan perustaa yhteinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Tämä on suuri tavoite Euroopalle. Ja tällä tavalla kansalaisetkin tavallaan näkevät meidät eri tavalla, kun he saavat uusia mahdollisuuksia, joita he voivat hyödyntää. Kiitos. Oh, we're gonna have... Kiitoksia, herra Berlinger. Nyt nopea reaktio neuvostosta, samoin komissiosta, ja sen jälkeen alkaa avoin keskustelu. Meillä on täällä luettelo. Mukana on 15 jäsentä tai enemmän. He ovat jo pyytäneet puheenvuoroa, joten koska meidän pitää pitää kiinni aikarajasta. Vetoamme teihin, että ette te käyttäisi yli kolmea minuuttia per puhuja. Herra Nilsson neuvostosta. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolmessa minuutissa voin vain tervehtiä kaikki kaikkia kolmea valiokuntaa ja kertoa, kuinka suuri kunnia minulle on olla tässä ainutlaatuisessa tilaisuudessa erittäin pitkän prosessin lopussa. Uskoakseni se on nyt viety loppuun tässä tiiviissä yhteydessä ajatellen koko Euroopan parlamenttia. Haluan vain muistuttaa siitä, että molemmat ministerimme olivat Kosakin kokouksessa muutama päivä sitten Tukholmassa mukana olitte te, te itse myös. Me pidämme yhteisparlamentaarisen kokouksen. Ministerinne tulee tänne uudestaan marraskuussa ja niin edelleen. Nyt olemme tämän pitkän prosessin lopussa. Ja pysyvästi olemme olleet sillä kannalla, että haluamme erittäin kunnianhimoisen Tukholman ohjelman – joka katsoo tulevaisuuteen ja joka on tasapainoinen. Ja mielestäni herra Berlinguer hyvin ilmaisi, mitä me aiomme, tarkoitamme tällä tasapainolla. Me uskomme, että meidän täytyy tasapainottaa ehkä hiukan turvallisuuskeskustelua ja myös tiiviimmin tarkastella – vapaus- ja oikeuskysymyksiä, vaikkakin samalla pitäen kiinni siitä, että meillä on todellisia turvallisuusuhkia Euroopassa. Me sitten katsomme, miten käy Lissabonin sopimukselle, niin kuin sanoin Libe-valiokunnassa tässä joku päivä, että emme ole vielä tässä pisteessä, mutta toivomme, että kun Tukholman ohjelma hyväksytään valta, valtioiden päämiesten toimesta, saamme varmuutta tähänkin kysymykseen. En voi mennä nyt kovinkaan paljon itse asiasisältöön tänään, koska emme ole vielä kirjoittaneet ohjelmaa. Olemme vasta vienet loppuun konsultointivaiheen ja haluamme jatkaa konsultaatiota vielä aivan erityisesti Euroopan parlamentin kanssa. Tämän takia olen juuri täällä, mutta voin sanoa, että välttämättömyydestä ja vakaumuksesta tulemme korostamaan perusoikeuksia, kun liitytään EU-hun eurooppalaisiin yleissopimuksiin. Me korostamme varmastikin yksilöiden oikeuksia, kun arvioidaan tilannetta. Emme pidä niinkään tästä sanasta monitoring, valvonta, koska meistä evaluation, arviointi on parempi sana. Siinä vaihdetaan parhaimpia käytännön tapoja, siinä opitaan toinen toisiltamme ja se tarkoittaa myös sitä, että tarkastellaan täytäntöönpanopuolta. Ja me haluamme myös korostaa, kuinka tärkeä avoimuus, avoimuus seurattavuus on. Tehän tiedätte, Ruotsi puheenjohtajavaltana pitää erittäin tärkeänä transparenssia ja avoimuuskysymyksiä sekä lainsäädäntöprosesseissa että muissa yhteyksissä. Tämän takia puheenjohtaja tässä vaiheessa. Toistan vain, kuinka iloinen olen voidessani olla täällä paikalla. Tämä on minulle kunnia ja kuuntelen huolella kaikkia puheenvuoroja. Kiitoksia. Nilsson. Kiitoksia herra Nilsson. Sitten komissiosta herra De Brouwer. Äh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hän sanoi hyvin monta asiaa, jotka ovat ihan samoilla linjoilla komission kanssa, eli siis komission neuvostavat samoilla linjoilla, kuinka paljon me annamme arvoa sille, mitä parlamentti sanoo kantanaan ja mikä tulee olemaan parlamentin lopullinen panos tämän ohjelman lopullisessa luonnostelussa. Varapuheenjohtaja antoi jo suuret linjaukset, jotka innoittivat komissiota tiedonannon laatimisessa. Linjaukset, orientoinnit tekstin henki löytyvät varsin kattavasti tästä päätöslauselman luonnoksesta, joka tulee olemaan teidän työnne pohjana tästä päivästä lukien. Me olemme täällä pohtineet sitä, miten voidaan arvioida tämän Haagin ohjelman toteutumisen arviointia, mutta se perustuu myös siihen näkemykseen, joka olisi mahdollisimman selkeä siitä, mitkä ovat konkreettiset haasteet, joihin EU tulee törmäämään tulevan viiden vuoden aikana, olipa sitten kyse kansalaisuudesta tai siitä, miten hallitsemme turvallisuusongelmat, miten voimme luoda yhteisen vapauden turvallisuuden oikeusalueen, joka olisi avoin uudelle lähestymistavalle, jossa otetaan huomioon muuttoliikevirtauden virtojen todellinen tilanne. Mutta tässä vaiheessa, kun Lissabonin sopimus tulee siis astumaan voimaa, on ihan selvää, että komissio toivoo, että nämä toiveet toteutuisivat mahdollisimman pian ja on myös tietoinen tästä kiihdyttäjän roolista. Meidän täytyy nopeuttaa tahtia, koska Lissabon edellyttää politiikkojen muuttamista. Me olemme eläneet samassa tilanteessa silloin, kun Amsterdamin ja Maastrichtin sopimukset astuivat voimaan, ja ne myötävaikuttivat hyvin paljon siihen, miten paljon politiikkoja pystyttiin yhteisö- toteuttamaan yhteisemmin. Lissabon antaa meille mahdollisuuden tehdä selkeitä päätöksentekoprosesseja ja demokraattinen valvonta ja oikeuskäytäntöjen valvonta tulee parantumaan ja parlamentin rooli ja tuomioistuimen rooli tulevat vain hyötymään tästä meidän yhteisestä agendastamme. Minä en puhu tässä, mitkä ovat ne keskeiset toimintaakselit. Me haluamme saada eurooppalaisen kansalaisen tähän meidän keskiömme. Se on meidän toimintamme kaiken perusta ja tiedotuksemme kaiken perustamme. Toivomme, että yhteistyö perustuu realiteetteihin maihin, joissa EU elää ja tulee elämään. Me otamme huomioon kaikki herkimmät painopistealueet. Me, niin kuin Hans puhui tässä arvioinnista, arviointi on tärkeä. Se on meille myös tärkeää. Lainsäädännön laadukkuus, laatu on tärkeää. Myös yhteistyötarpeet operatiivisessa ja käytännöllisessä mielessä. Minä voin lähettää teille vain eteenpäin tämän saman viestinnän, josta olemme puhuneet. Tämä hanke tulee olemaan meidän, äh, tämä päätöslausema luonnos tulee olemaan meidän pohjanamme, työmme pohjalle, ja me neuvosto ja komissio on hyvin pitkälle samoilla linjoilla samoista huolenaiheista. Now. De Brauer, sen, sen jälkeen on nyt jäsenten vuoro, mutta todellakin pyydän, että ymmärrätte, että kaksi, nyt, nyt puhujia on siis jo 15 ja kaksi lisää tämän lisäksi, ja nyt lista on suljettu. Herra Busutil ensimmäisenä. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saimme kokoontua kaikki tänä torstai-iltapäivänä yhteen täällä kansallisten parlamenttien kanssa. On hienoa tehdä heidän kanssa yhteistyötä tämän hienon aloitteen pohjalta. EPP-ryhmän nimissä haluaisin sanoa, että EPP e haluaa kansalaisten Euroopan ja EPP haluaa turvallisemman Euroopan. Painotan turvallisempaa Eurooppaa, koska minä tiedän vilkaistuani tätä päätöslauselmaehdotusta, niin tämä turvallisuuskohtaa osuutta on hieman tässä vesitetty. Siis saimme tämän vasta ihan viimeisen tunnin aikana, jotta emme ole oikein ehtineet sitä vielä lukea. Mutta meistä tuntuu kuitenkin siltä, että kansalaisten Euroopan täytyy olla myös turvallisempi Eurooppa ja sen vuoksi tätä on vahvistettava. EPP siksi tukee Tukholman ohjelmaa. Me haluamme realistisen ja konkreettisen ohjelman. Me haluamme konkreettisen tiekartan tuleviksi vuosiksi, jotta perustetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Mutta mikä on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue? Sen täytyy olla kansalaisiin suuntuva. Myös senkin takia, että tämähän on tarkoitettu meidän kansalaisillemme. Meidän on annettava meidän kansalaisillemme enemmän vapautta, oikeutta ja erityisesti turvallisuutta. Päästäksemme tänne me tarvitsemme Lissabonin perustamissopimusta ja sen vuoksi Irlannin kansanäänestyksen tulos oli meidän osaltamme ainakin erityisen tervetullut. Ja erityisesti sisäasioissa ja oikeudellisissa asioissa tämä Lissabonin sopimus antaa parlamentille enemmän toimivaltuuksia ja enemmän merkitystä kansallisen parlamentin kollegoille. Ja nimenomaan me tarvitsemme kansallisten parlamenttien kollegoita. Ja senkin vuoksi on erinomaisen hyvä, että Lissabonin sopimuksessa määritellään senkin rooli. Meidän täytyy kuitenkin antaa näille periaatteille selkeä sisältö. Ensimmäinen on solidaarisuus ja toinen on lähipäätösperiaate. Mitä tulee esimerkiksi turvapaikka- ja siirtolaiskysymyksiin, me olemme vielä kaukana siitä, että saisimme aikaan konkreettista solidaarisuutta. Ei edes jäsenvaltioiden kesken saati sitten kolmansien valtioiden suuntaan. Meidän täytyy saada aikaan todellista solidaarisuutta ja solidaarisuutta, joka näkyy toimina, ei sanoina. Me tarvitsemme myös lähipäätösperiaatetta. Lähipäätösperiaate merkitsee sitä, että Euroopan tasolla olemme mukana, mikäli meillä on siihen toimivaltuus, mutta mikäli asia ei ole unionin tason toimivaltuus, silloin se asia täytyy jättää kansalliselle tasolle. Lopuksi, haaste, joka meillä on edessämme, on valtava, mutta se on myös erittäin mielenkiintoinen. Ja toivon, että kaikki tuntevat olevansa osallisia tässä prosessissa ja että me kykenemme tekemään oman osuutemme niin, että pääsemme tavoitteeseen, eli vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen. Three minutes. Herra Morais, kolme minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja hengessä, jossa herra Busutil ja sitten yleisiä kommentteja tekisin samoin. Tämä teksti, jota, jonka näimme vasta viime tunteina, on sellaista, mistä ole, mitä olemme jo lukeneet. Ja nyt arvostamme, se on erittäin tasapainon teksti jo tässä muodossaan. Kuten herra Busutil, uskon, että tämä on erittäin tärkeä hetki. Herra Lopes juuri meillä sanoikin, että 51 säännön mukaisesti tämä on erittäin erikoislaatuinen Kokous, mutta erikoinen myös Lissabonin sopimuksen kanssa. Siis nyt mitä teemme kansallisissa parlamenteissa, mitä teemme Lissabonin mukaisesti, tulee tärkeämmäksi. Ja tämän takia tiekartta, johon herra Busutel viittasi, tulee Tärkeämmäksi tiekartaksi. Siinä täytyy olla laatua joka ikisessä kappaleessa yhtenä esimerkkinä, ja pidän kiinni tässä maahanmuutto, solidarisuus, turvapaikkakysymyksestä. Jos katsoo kohtia, jos käsitellään solidarisuutta, ne ovat tasapainoisia. Siinä pyritään saamaan ne todellakin tasapainoiseksi, mutta on avainkohtia, joita voitte jo nyt nähdä, joita täytyy tarkistaa silti. Esimerkiksi täällä puhutaan siitä, että vältettäisiin uusien välineiden käyttöä käyttöä, jos meillä on jo olemassa olevia järjestelmiä tietosuojelusta ja niin edelleen. Mutta me tarvitsemme uusia välineitä turvapaikkakysymyksissä, koska meillä on meneteltapoja ja äh, kvalifikaatiokysymyksiä liittyvät tähän. Siis haluaisin ottaa esimerkkinä, tässä tekstissä on paljon sellaista, mitä täytyy tarkistaa, mutta kaiken kaikkiaan se on tasapainoinen, erittäin hyvä suunnitelma. Mielestäni on aito tasapaino turvallisuuden, yksilönvapauden ja niiden vapauksien välillä, jotka pyrkivät tälle mantereelle. Tässä on aina vaikea löytää tasapainoa, mutta kiinnitämme nyt tähän balanssipuolen enemmän huomiota Lissabonin jälkeisessä tilanteessa. Nyt tarkastelemme monia näistä kohdista ja toivottavasti voimme tehdä tarkistuksia meidän ryhmästämme sosialisteista ja demokraatista. Kaiken kaikkiaan pidämme tätä tasapainoisena tekstinä, jossa on paljon ansioita, mutta mennään sitten yksityiskohtiin lokakuussa myöhemmin ja varmistetaan, että tästä tulee sellainen teksti, joka tulee kestämään kyseiset viisi vuotta ja voimme olla siitä myös ylpeitä. Kiitoksia. Thank you. Mr. Duff. Kiitoksia herra Duff. Kolme minuuttia. Uh, oh, presidents, um, Puheenjohtajat, kiitokset siitä, että järjestitte tämän uh, mielenkiintoisen uh, kokeen uh, kolmen valiokunnan kesken, jolla on aika erilaiset kulttuurit ja taustat ja vastuut. Mutta uskon kuitenkin, että tästä tulee eh, ensimmäinen kokeilu eh, myös eh, ihan säännönmukaisessa velvollisuudessamme siinä, miten meidän täytyy osallistua yhteiseen ohjelman tekoon komission, neuvoston ja parlamentin kesken, kun me laadimme EUn esityslistaa. Toivon, että tämä nähtäisiin myös äh, tavallaan valmistelutyönä sille, kun ryhdymme kuulemaan äh, komission jäseniä, jotka ovat vastuussa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta joulukuussa. Jos me pääsemme niin pitkälle silloin, että voimme nimittää komission siinä vaiheessa. Muutama asia, tästä perussopimuspuolesta tässä päätöslauselman luonnoksessa. Uskon, että meidän pitäisi tuoda eri, erityisen selkeästi esiin myös tämä hätäjarrumenettely. Mutta toisaalta sitten taas enemmän me tässä kannata tällaisia käsijarruja mutta jos sitä sovelletaan, niin silloin tässä pyritään nimenomaan vahvistettuun yhteistyöhön. Ja minusta on hyvin tärkeää, että me valmistaudumme itse, samoin kuin myös komissio ja neuvosto, siihen, että näemme äh, tämän monimutkaisuuden äh, tähän Sen lisäksi meidän täytyy myös katsoa tätä opt-out äh, mahdollisuutta. Ainakin Isossa Britanniassa ja Irlannissa. Meidän keskustelumme sisäisestä turvallisuudesta ja terrorismin vastaisesta strategiasta, niiden pitäisi liittyä suoremmin myös ulkoiseen EUn turvallisuusstrategiaan. Ja se on minusta asia, joka puuttuu täysin tästä nykyisestä luonnoksesta. haluaisin myös hieman lisää syvyyttä siihen, miten tärkeää on laajentaa tuomioistuimen toimivaltuuksia. Ja uskon, että asteittain tämä tulee vaikuttamaan aika lailla politiikan laatuun ja kansalaisten suhtautumiseen tähän politiikkaan. Ja ehkäpä olisi avuksi sanoa selkeästi myös kansallisten parlamenttien velvoitukset tällä alueella, koska mielestäni tässä, tältä osin tämä asiakirja on eh, hieman liian yleinen. Parlamentin eh, vaaliuudistuksen esittelijänä eh, tulen esittämään tähän vielä lisäkohtaa. liittyen nimenomaan AFKO-valiokunnassa tehtyihin valmisteluihin. Ja sitten puheenjohtajamaan suuntaan. En usko, että me voimme tyytyä siihen, että pelkästään arvioidaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kasvua. Minä uskon, että meidän täytyy monitoroida oikein kunnolla tätä. Sellaisessa järjestelmässä, jossa Pääministerit pitävät itsensä primusmoottoreina. Thank you very much, Chairman, uh, rapporteurs. Ja puheenjohtajan esittelijät, olen pääasiassa täällä vetomusvaliokunnan puolesta, joka yleensä vo- voisi laatia tähän lausunnon. Sanon siis sanoa tämän valiokunnan nimissä jotakin, mutta tietysti kuulun myös oikeusasian valiokuntaan, joten voin hiukan mm, mennä eri asioiden välillä. Olemme jättäneet työasiakirjan vetoomusvaliokunnasta ja tämä työasiakirja perustuu pitkälti todistusaineistoon vetomusvaliokunnasta koskien turvallisuusvapausoikeusaluetta ja niin ollen tämä osoittaa ne alueet, joilla kansalaiset ovat sitä mieltä, että asiat eivät suju, eivätkä olekaan toimineet ja tämä palauttaa meidät valvontaan ja täytäntöönpanon puutteeseen. Uskon, että ja vetomusvaliokunta uskoo, että meidän täytyy olla tässä nyt tiukkoja ja antaa aikaa ja tilaa tälle asialle. Jälleen, kuten aikaisemmatkin puheen, puhujat, olen tyytyväinen, niin jos tätä tehtävää uudelleen tasapainotetaan. Uskon, että tämä on kymmenen kertaa ensimmäinen kerta minulle, kun olen parlamentissa ollut, että olen nähnyt asiakirjan tältä alueelta, turvallisuuden oikeuden ja vapauden alueelta, joka todellakin antaa ansaitun paikan siviilioikeudelle, yksityisoikeudelle, koska todellakin yritämme keskittyä kansalaisiimme ja mielestäni tämä todennäköisesti tarvitsee vieläkin suurempaa korostusta kuin tällä hetkellä asiakirjassa, asiakirjassa on, jota nyt käsittelemme. Vielä, vielä, jos pyrimme oikeusjärjestelmään, joka on avoin, yksinkertainen, ymmärrettävä kansalaisillemme, silloin mielestäni meidän täytyy sanoa jotakin ongelmista, joita syntyy opt-out poikkeuslupa ja muista tämän tyyppisistä järjestelyistä. Samoin, jos ajattelen yksityisoikeuspuolta, on ongelmia, joissa parlamentilla on vain hyväksyntäoikeus, mitä tulee yksityiseen kansainväliseen oikeuteen, niin kuin Haakin konferenssissa päätettiin. Me voimme kunnolla toimia kansallisten parlamentin kanssa, jotta voimme vaikuttaa enemmän tähänkin asiaan. Ja minä toivon, että tämä asiakirja heijastelee tätä aspektia lopulta. Sitten mitä tulee kansallisen oikeuksiin, haluaisin kiinnittää huomioon vain yhteen kohtaan, koska tämä korostuu vetomusvaliokunnan työssä. Lasten oikeudet pitää saada kohtaan muiden asioiden mukana. Ei mielestäni ole oikea tapa toimia, eikä se heijastele parlamentin kokemuksia asiasta. Tarvitaan jotakin erikoisempaa asemaa lasten oikeuksille. Ja kun ajatellaan ö, erotilanteita, tämä kuuluu samaan asiaan, aviorotilanteita, Sitten kun, mitä tulee kansalaisten, jäs, kansalaisten, kansalaisuuden oikeuden harjoittamiseen, tässä annetaan tilaa kansallisille parlamenteille. Heillä on demokraattinen oikeus uudessa järjestyksessä. Meidän pitää antaa tilaa myös kansalaisille tässä asiassa. Meidän pitäisi sanoa enemmän vetoomuksista, mutta vielä tärkeämpää, nyt kun näytämme olevan, olevan oikealla tiellä, meidän pitäisi sanoa jotakin eurooppalaista kansalaisaloitteesta ja ehkä vedota sen puolesta, että se nopeasti tulisi täytäntöönpanetuksi tai valmistettaisiin sen täytäntöönpanoa, kun etenemme asiassa. Jotakin tästä pitäisi sanoa. Edelleen olen todellakin sitä mieltä, että jos tarkastelemme kokemuksia, joita vetomusvaliokunta on saanut, mitä tässä ehdotuksessa sanotaan, ruoduksessa sanotaan va, va, liikkuuden vapaudesta, se ei riitä. Me voisimme päästä tässä paljon parempaan lopputulokseen ja aivan lyhyesti mielestäni meidän täytyy tehdä enemmän, mitä tulee siihen, miten lähestymme oikeudesta juridista koulutusta. Asia kuuluu jäsenvaltioille, mutta jäsenvaltiot ovat varsin vastentahtoisia rahoittamaan koulutusta eurooppalaiseen juridiseen perinteeseen. Tämän asian pitää muuttua. Kiitos. From the German Bundestag, but please... Sitten Bundestagin puheenvuoro, mutta muistan jälleen kerran siitä, että Kaikkia pyydetään pitämään kiinni maksimissaan kolmen minuutin puheajasta. Rova Dickman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sydämellisesti siitä, että myös kansallisilla parlamenttien jäsenillä on mahdollisuus puhua täällä tänään. Lissabonin, ihan niin kuin Lissabonia jo noudatettaisiin. Se on hienoa. Ja minusta on myös äh, hienoa, että Irlanti kansanäänestyksessä hyväksyi Lissabonin sopimuksen ja toivon mukaan se nyt sitten saadaan nopeasti viimeiset ratifioinnit äh, lävitse ja että meillä tulevaisuudessa sitten on enemmän tällaisia tapaamisia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken. Se nimittäin vaikuttaa hyvin paljon eurooppalaisten päätösten hyväksyntään. Sitten asiaan oikeuspoliitikkona Saksan liberaaleista, niin käsittelen ainoastaan tätä oikeudellista puolta. Uudelleen valittu komission puheenjohtaja Barroso toivon mukaan sitten antaa sisä- ja oikeuspoliittisia asioita tämän salkun kahdelle eri komission jäsenelle. Minä tuen äh, sitä, että jatketaan harmonisointia Euroopan tasolla, mutta toivoisin kuitenkin, että suhteellisuutta äh, kunnioitetaan samoin kuin lähipääteperiaatetta, ihan kuten Lissabonin sopimuksen mukaan tulee tehdä. Sen lisäksi haluaisin sanoa, että täällä nyt on jo monia asioita, äh, jotka on ensin saattavat toimintaan jäsenvaltioon. Monet asiat on toimeenpantava. Ja sen vuoksi pyytäisin, että ensin kiinnitettäisiin sellaiseen huomiota, eikä vain äh, lähdetä viemään eteenpäin äh, uusia asioita asioista, joista ei ole vielä minkäännäköisiä kokemuksia jäsenvaltioissa, ja sitten yhtäkkiä niitä lähdetään taas muuttamaan. Mitä tulee rikosoikeuteen, se on minulle erittäin, siinä minulle on erittäin tärkeää, että me saisimme vähimmäisstandardit syyllisen kohdalle. Ilman niitä rikosoikeus tulee monimutkaistumaan ja se tulee vaikeuttamaan jatkoharmonisointipyrkimyksiä. Samoin kuin vastavuoroinen tunnustaminen tulee muuttumaan mahdottomaksi ilman tällaisia yhteisiä minimistandardeja syyllisille tai syytetyille tulkkikorjaan. Tämä on ollut ainakin kymmenen vuotta EUn esityslistalla ja mitään edistysaskelia ei ole tapahtunut. Ja sen vuoksi toivoisin, että Tukholman ohjelmassa tulisi sitten syytetyn oikeuksien minimistandardit. Mitä sitten tulee materiaaliseen rikosoikeuteen, tässä ollaan oltu hyvin varovaisia. Lissabonin sopimus antaa tiukat mahdollisuudet ja niiden ylitse ei mielestäni tarvitse mennä. Tärkeää olisi myös, että sopisimme siitä, että äh, rikoslaki on aina ultima ratio. Ja että rangaistusten Ehm, määrä ja malli on hyvin herkkä äh, alue ja se on oikeastaan jäsenvaltioille jätettävä asia. Siviilioikeudessa meidän täytyy äh, myös säädellä äh, vastavuoroista tunnustamista ja kattavuutta. Luin tästä asiakirjasta, että puhutaan myös eurooppalaisesta sopimuslaista tällä hetkellä EUlla ei ole toimivaltuuksia materiaaliselle sopimusoikeudelle, ei myöskään Lissabonin sopimuksessa, joten pyytäisin myös, että tässä toimittaisiin hyvin, hyvin varovaisesti. Viitekehys antaa meille hyvät mahdollisuudet eh, siihen, että kykenemme yhtenäistämään lakia. Se on tärkeää, koska eh, laki on kansalaisille usein hyvin käsittämätöntä ja sen vuoksi eh, tässä kuitenkin sanotaan sitä, että me tarvitsemme lisäkoulutusta meidän äh, tuomareillemme ja lakimiehille ja muille. Drei bitte. Kolme minuuttia. Olkaa kiltit kolme minuuttia. Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Teen parhaani. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia esittelijöitä, jotka ovat äh, todellakin yrittäneet äh, tuoda esiin valiokuntien mielipiteitä. Yhteisessä ehdotuksessa on myös hyviä lähtökohtia, esimerkiksi viittaus Tampereen ohjelmaan ja huomio siitä, että meidän täytyy palata Tampereen henkeen ja että kansalaisten oikeuksien täytyy olla keskipisteessä. Ja tähän haluaisin kuitenkin huomauttaa heti, että tämä tasapaino, joka täällä on jo mainittu moneen kertaan, tasapaino perusoikeuksien ja turvallisuuskysymysten välissä tai kesken, niin täällä parlamentissakin meidän täytyisi miettiä, että ei kaikessa saa aikaan tasapainoa ja on olemassa perusoikeuksia, jotka ovat ehdottomia ja jokaisella tasapainolla on omat rajansa. Minusta on ihan oikein, että kansalainen on kaikkien asioiden keskipisteessä, mutta on väärin asettaa kansalainen vain turvallisuuden keskiöön, eikä hänen omien henkilökohtaisten oikeuksiensa keskiöön. Tässä on mielestäni hieman epätasapainoa sen vuoksi, että tässä ollaan siirtymässä yhä enemmän ennaltaehkäiseviin yleisiin toimenpiteisiin ja siirrytään pois poispäin tällaisista oikeudellisista päätöksistä nimenomaan turvallisuuspolitiikassa, jota, joka aina liitetään esimerkiksi epäilyn tilanteeseen. Ja se, että jos ajatellaan näiden toimenpiteiden toimeenpanoa, niiden täytyy olla myös konkreettisia toimenpiteet itsessään ja ne lait, joista me täällä puhumme, ne toimenpiteet, jotka tämän ohjelman puitteissa ryhdytään, niiden täytyy olla myös suhteellisia. Ja minun mielestäni tässä ei olla varmistettu sitä, että turvallisuuskysymyksen ja kansalaisten kesken on olemassa tämä tällainen suhteellisuus. Ja mitä tulee tietoturvaan ja yksityisyyteen – niin minusta siinä ollaan oltu liian heikkoja. Tässä voitaisiin tehdä enemmän, varsinkin liittyen näihin tietopankkeihin ja e, informaatiojärjestelmiin, joita liitetään toisiinsa yhä enemmän. Me tarvitsemme tähän e, enemmän keskustelua, miten paljon me e, perustetaan näitä tietokantoja jo, ja mihinkä ne sitten miten ne toimivat keskenään ja sitten miten esimerkiksi Europol ja muut saavat näitä tietokantoja käyttää. Saksassa on ihan hyvistä syistä erotettu salainen palvelu ja poliisi. Ja minun mielestäni Euroopan tasolla pitäisi tehdä tällä tavalla myös. Ja sen vuoksi tästä pitää konkreettisesti aina myös keskustella. Meidän täytyy parlamenttina asettaa rajoja eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan kehittymiselle kaikkien kansalaisten kohdalla, jos että ei tule tällaisia yleisiä epäilyksiä. Eikä ole niin, että, että kansalaisen pitäisi todistaa oma syyttömyytensä, vaan että valtion täytyy todistaa toisinpäin. Ja tässä minä en näe vielä mitään konkreettisia keinoja, joka tämän pakottaisi. Ja sen vuoksi emme voi hyväksyä kaikkia näitä toimenpiteitä. Ezio, tre prego. Borgetsio. Herra Borgetsio. Alcune brevi... Eh, al... Kiitos puheenjohtaja. Muutama nopea huomio tai toteamus tekstistä siinä määrin, kuin minä voin sanoa jotain, koska jälleen kerran asiakirjat tulivat ihan viime minuuteilla meidän haltumme. Ymmärrän kyllä perustelut ja syyt siihen, mutta kun tämä on niin tärkeä asia, tämä on niin juhlallinen tämä ensimmäinen istunto, niin on vähän vahinkoa, että asiakirjat tulivat todella viime sekunnilla tänne meille. On pakko sanoa, että en ihan kyllä, ihan jos rehellisesti sanoen, Tuuna, ymmärrän näitä kaikkia syitä, mutta antaa olla nyt tämän kerran. Minä en löydä tästä Tukholman asiakirjasta yhtä suurta aihetta esille nostettuna, joka koskettaa meitä kaikkia, kun puhutaan turvallisuudesta, eli terrorismi, joka liittyy tähän funda- islamilaiseen fundamentalismiliikkeeseen. Eli me, pitääkö meidän nyt sopeuttaa oikeudellinen vastaus, tajuta tämän ilmiön laajuus, tajuta se uhka, uhanlaajuus, terrorismin uhanlaajuus, ei pidä puhua vain teknologisin termein. Meidän täytyy myös sopeutua, jotta voimme vastata nopeasti tähän uhkaan, joka on yhä vakavampi, kuinka se on soluttautunut joka puolelle. Tässä on kyse ilmiöstä, jonka pitäisi saada paljon enemmän meidän huomiotamme mitkä ovat ne yhteydet rikollisjärjestöjen, terroristien ja muuttoliikkeiden välillä. Ne täytyy mainita tässä. Ehkä tämä on ollut tabuaihe, mutta nyt meidän pitää päättää, millä tavalla me lähestymme tätä. Määrätietoisesti voisin sanoa jopa ihan kirurgisen, kirurgin ottein voisimme lähestyä tätä. Meidän täytyy myös antaa enemmän painoarvoa, kuten herra Berlingen sanoi, siviilioikeuksille – siviilioikeuksien oikeutukselle. Onko meillä keinoja tähän? Joskus ihmisillä ei ole varaa yksinomaisesti kääntyä siviilituomioistuimen puoleen. Se on kallista. Monet kuluttajat, käyttäjät, kansalaiset eivät näin ollen voi tehdä muuta kuin hyväksyä tilanteita tai ratkaisuja, jotka ovat heille hyviä tai oikeutettuja, koska heillä ei ole taloudellisesti varaa kääntyä tuomioistuimen puoleen tai mahdollisuutta äh, odottaa niinkin pitkään kuin joskus joku oikeusprosessi vaatii. On myös toinen tärkeä aihe. Eurooppahan, Euroopan unioni puolustaa vähemmistöjen oikeuksia, mutta kun ja jos pitää mennä oikeuteen asti, niin silloin onko aina kaikilla mahdollisuus puhua omaa kieltään? Kun on kielivähemmistön edustaja, niin voidaan usein todeta, että meneillään on prosessi, jossa pyritään heikentämään tai poistamaan meidän kansallisten vähemmistöjen juridinen oikeudellinen olemassaolon oikeutus. On siis, mm, onko tässä nyt kyse siitä, että tämmöistä supereurooppalaisesta kokonaisuudesta kokonaisuus pyrkii vähentämään tai poistamaan pikkuhiljaa tämän kansallisen perimän minä peräänkuulutan tässä myös uhrien oikeuksista. Se on suuri puute tässä asiakirjassa myöskin. Grazie. Madame Flotre, trois minutes. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä yhteisaloitteesta, jota kautta voimme käydä tätä keskustelua tärkeästä ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt ja jossa syntyy vuosittainen ohjelma ja moninaisia lainsäädäntöehdotuksia. Vapauden oikeudentuloisuuden alue, sen tarkoituksena mielestäni on se, että voidaan todellakin käytännössä nauttia perusoikeuksista, eri henkilön kohdalla. Tällä tarkoitan sitä, että kyseessä ei ole pelkästään kansalaiset. Mielestäni tässä se pantiin useita, useita, useissa merkille Lissabonin mukaisesti kansalaiset ovat EUn kansalaisia. Tämä on siis äärimmäisen rajoittava määritelmä suhteessa henkilöön, jotka asuvat, elävät alueella EUssa. Mielestäni meidän pitää olla erittäin valppaina tämän lähestymistavan kohdalla. Esimerkiksi tämä koskee, ja on erittäin aika kysymys, tämä kohta, jossa käsitellään maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiä ja politiikkoja. Mielestäni niitä käsitellään puolueellisella tavalla komission asiakirjassa, koska tavaltaan solidaarisuuslähestymistapa on esillä toisaalta, mitä tulee laillisen maahanmuuttoon. Se liittyy tavallaan työmarkkinoihin. Ja mielestäni tämä epätasapainon lähestymistapa ei saa oikein korjasta tässäkään asiakirjassa, jota tänään tarkastelemme. Päinvastoin sanoisin, koska täällä puhutaan solidaarisuudesta lisätään tähän niinkin epämääräisiä asioita kuin, että tuetaan ihmisiä vaikeuksissa. Ei tästä ole kysymys. Joka ikinen henkilö, ihminen olento, hänellä on oikeus nauttia oikeuksista, jotka meidän pitää myös taata. Ja minä haluaisin todellakin, että tämä lähestymistapa tulee laajalti käsitellyksi tässä päätöslausumassa koska tämä välitetään juuri neuvostolle ja komissiolle. Tämä on mielestäni todellakin tärkeä seikka. Ja kyseinen kohta on erittäin aliarvioitu kokonaispäätöslausumassa, jota tässä ehdotetaan. Kun minä katson esimerkiksi haastetta, jonka kaikki tunnustavat, nimittäin puheenvuorojen päät- tai interventioiden, poliittisten puheenvuorojen päätöslausumien määrää näissä kysymyksissä, Täällä on 42 artiklaa. Mielestäni tässä emme tee työtämme kunnolla, emmekä kanna vastuutamme. Nimittäin meidän pitää saada aikaan lainsäädäntöohjelmia, jotka eivät ole pelkästään mahdollisesti yhteensopivia kansainvälisten normien kanssa, vaan todellakin ovat täysipainoisesti kokonaan perusoikeuksien mukaisia, siis toistan mukaan lukien henkilöt, joilla ei ole kansalaisen asemaa EU-ssa. E Merci. Mr. Kiitoksia, herra Engström. Kolme minuuttia. No word from Mr. Engström then. Ne ovat paikalla. Rova Belier. No, no.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 olen Puolan Seimin parlamentin alahuoneen oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että kansalliset parlamentaarikot on otettu mukaan keskustelemaan tästä päätöslauselmasta. Minulla on kaikki syyt puhua tässä keskustelussa, koska olin sisäasiain ministeri Puolassa monen vuoden ajan olin sisäasian ministeri silloin, kun Puola liittyi Euroopan unioniin. Me tiedämme Tampereen ohjelmasta, Haagin ohjelmasta, mutta meidän täytyy puhua totta. Näiden ohjelmien toimeenpano on ollut jossain määrin haparoivaa. Ja se, mitä me tänä päivänä nyt teemme, on, että me sanomme, kyllä, tässä meillä on Tukholman ohjelma, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Mutta emmekö me tässä nyt vain toista samaa viestiä? Joku on sanonut tämän jo aikaisemmin. Tämä on hyvin tärkeä Puolalle. Tämän täytyy mennä käsi kädessä koko tämän itäisen ohjelman kanssa. Puolan itäraja on yhteinen valko kanssa. Se on 100 kilometriä Varsovasta äh, valko Venäjälle ja tuon 100 kilometrin toisella puolella rajaa on äh, diktatuuri. valko ihmisten on hyvin vaikea päästä Puolaan johtuen viisumivaatimuksista. Meillä on Europol ja erilaisia turvallisuusjärjestöjä, jotka toimivat terrorismin vastaisissa toimissa. Meillä on järjestöjä, jotka taistelevat korruptiota vastaan ja ne käyttävät salaisia menetelmiä rikoksen vastaisessa toiminnassaan. Ja täällä ei ole, tähän ei ole kirjattu mitään tällaista. Nämä salaiset keinot kuten tiedämme, johtavat väistämättä siihen, että rikotaan ihmisoikeuksia. Yksikään jäsenvaltio, paitsi ehkäpä Iso-Britannia, ei ole, ei ole mahdollisuutta nähdä, missä salainen palvelu on rikkonut ihmisoikeuksia. Minusta me tarvitsemme keinot, välineet, joiden avulla me voisimme nostaa tätä salaisuuden kantta operaation päältä, eh, kun eh, uhka on väistynyt. Silloin meidän täytyy kyetä tutkimaan ja katsomaan, mitä on tapahtunut. Meidän täytyy voida varmistautua siitä, että ihmisoikeuksia ei ole poljettu. Tämä olisi tavallaan myös pelote salaisen palvelun jäsenille ja se ei kannustaisi sitten ihmisoikeuksien rikkomiseen. Sitten haluaisin puhua kansalaisuudesta. Ja siviilioikeudesta. Ja päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Sanomme, että Lissabonin sopimuksessa, ja toivon, että se astuu voimaan mahdollisimman nopeasti, minun puolueeni on hengittänyt Kaczynskin niskaan koko viime vuoden ajan, että hän allekirjoittaisi tämän, koska ratifiointiprosessi on jo käyty lävitse. Kaikki, mikä puuttuu, on vain presidentin allekirjoitus. Ja kun me saamme Lissabonin sopimuksen, niin saamme myös EU-kansalaisuuden. Ja tämän täytyisi olla vastavuoroisesti tunnustettu. Okei, nyt ylitin aikani, anteeksi. Thank you. Señor Díaz de Vera, por favor. Tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä tervehdin puheenjohtaja Aquilaria, Kasinia ja Verlingoria. Tämä artikla 51 työjärjestyksestä on hyvin useasti mainittu ja minä en nyt siitä enää puhu. Minä haluan vain sanoa, kuinka paljon tästä Haagin ohjelmasta on saatu hyvin paljon opiksi. Me olemme edenneet paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana myös, mutta haluaisin myös puhua tästä Tukholmasta, koska se on meille suuri haaste meidän täytyisi neljässä vuodessa ottaa mittaa suurista tehtävistä. Ennen kaikkea meidän täytyy, meillähän on parlamentti, joka on lainsäädäntöelin, ei enää jota kuullaan, jolla on vain... ö, ja sillähän on nyt hyvin paljon kompetenssia myös budjettiasioissa. Eli kun meillä täytyy muistaa, mitkä ovat ne heikkoudet, joiden yli täytyy päästä. Meidän täytyy myös puhua paljon siviilioikeudesta. Se täytyy huomioida. Kollega Berlingwerkin sanoi tästä. Meidän täytyy edetä. Meidän täytyy todella edetä. Bundestagin edustaja puhui myös tästä rikosoikeudellisesta puolesta. Me puhumme eurosta, euroalueesta. Se on yhteinen valuutta. Se on myös instrumentti, joka on, joka ehdollistaa taloutta, talouselämää. Se on myös meidän yhteinen meillä on myös yhteinen kieli. Meidän täytyy muistaa, mitä me teemme näillä tarkistuksilla. Meidän täytyy myös olla rakentavaa politiikkaa. Meidän täytyy taistella rikollisuutta vastaan. Meidän täytyy kaikki tämä huomioida Tukholmissa. Meidän, kun me puhumme terrorismista, me emme ole hyvin tehokkaita, kun me pyrimme ennakoimaan niitä. Meillä on ollut 600 äh, terrorismi, terrorist, terroristionnettomuutta vuonna 2007. Ne ovat meidän täytyy vahvistaa Europolia, Eurojustia, mutta se edellyttää parlamentin vahvaa kontrollia. Tässä puhun samalla tavoin kuin puheenjohtaja Kasini. Täytyy myös kohdentaa meidän äh, siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Meillä on paljon hyviä aikomuksia, tarkoituksia, mutta meidän täytyy todella luoda yhteinen maahanmuutto-siirtolaispolitiikka. Meidän täytyisi olla paljon määrätietoisempia, tehokkaampia tässä yhteisessä politiikassa, kun me taistelemme laitonta siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa vastaan. Meillä, pitäisi, meillä on paljon säädöksiä, meidän täytyy saada todella hyvin toimiva äh, rajavalvontajärjestelmä EUn ulkorajoille. Mm, ei tar- meidän täytyy tehdä kompromissia jäsenvaltioiden kesken ja aut- toimia yhteistyössä raja-alueilla. Ja meidän täytyy myös olla hyvin paljon hyvä turvapaikka järjestelmä edellyttää paljon suurempaa solidaarisuutta. Meidän täytyy ajatella myös ihmisten yksityisyyttä. Meidän täytyy paremmin puolustaa perus perusoikeuksia, ihmisoikeuksia. Mitä enemmän meillä on vapautta, sitä enemmän meillä on turvallisuutta. Sitä turvalliseksi koemme elämämme ja ympäristömme. Näin olen, hyvä puheenjohtaja. Minä tiedän, että olen ylittänyt jo oman puheaikani, mutta minä haluaisin olla rakentava näillä sanoilla. Ja kiitos paljon tästä loistavasta aloitteesta. Kiitoksia. Rova Sargentin. 20 ei ole salissa. Sitten Rova McAbey. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kertoa kollegoille, jos eivät tiedä, että Euroopan komissio piti julkisen konsultaation Tukholman ohjelmasta kysymyksiä, jotka liittyvät tähän ohjelmaan. Oli noin 40 kysymystä, jotka esitettiin. Yksi kysymys kuului, ja lainan Oletteko sitä mieltä, että EUn pitäisi antaa kaikille kansalaisille perusoikeudet, niin mitä tulee minimirikosta oikeudellisen tutkimuksiin? 24,5 prosenttia sanoi kyllä. Ja viittaamme tähän päätöslauselman luonnoksen, joka jota tänään esitetään. Tämä osoittaa, että tämä on meille prioriteetti ja se vastaa kansalaisten tarpeeseen ja toiveisiin. Sitten toinen kysymys. Ja lainaan jälleen, pitäisikö EU tehdä enemmän taistelussa korruptiota vastaan? Ja vastaus oli 88,1 prosenttia vastasi kyllä. Täytyy kertoa, että tämä on kaikkein korkein prosenttiosuus kaikista 40 esitetystä kysymyksestä. Ja en näe, että tämä heijastuu tässä päätöslausumatekstissä. tekstissä tekstiluonnoksessa. Kuten kaikki tiedämme, tämän takia olemme täällä tänään, jotta voimme vastata ihmisten tarpeisiin ja huoliin. Minä uskon, että Euroopan parlamentti haluaisi lähettää viestin kansalaisille siitä, että se tukee avoimuutta, riippumattomuutta jäsenvaltioissa, EU-toimielimissä ja kolmansissa maissa ja pyrkii Tämä näkyy rikoksen vastaisessa, petoksen vastaisessa toiminnassa ja oikeusvaltioperiaatteen seuraamisessa. Tämä kuuluu tavoitteisiin, jolla pyritään suojelemaan ihmisoikeuksia ja pyritään varmistamaan kansalaisten turvallisuus. Tämän takia olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla tällainen viittaus päätöslauselmassa ja tulen tekemään tarkistuksia. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, herra Alvaro. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Ja Kiitos puheenjohtaja. Ohjelma tällaisten Tukholma ohjelma-asiakirjan kanssa on se, että ne eivät yleensä ole konkreettisia. Tässä on 38 sivua, joten tähän on kerätty mukaan kaikki, mitä ylipäätään kenenkään mielestä on tärkeää. Ja jos me lähdemme tätä toteuttamaan, niin toimenpanemaan, niin tämähän menee vuosia. Ja onhan täällä myös erittäin tärkeitä asioita. Terrorismin vastainen taistelu esimerkiksi. Ja sitten mitä tulee esimerkiksi äh, näihin äh, islamistisiin uhkiin. Euroopan äh, raportin mukaan niin vuonna 2008 ei Euroopassa ollut yhtäkään iskua, jossa olisi islamilainen tausta. Joten ehkäpä meidän täytyisi nyt miettiä, millä tavalla jäsenvaltiossa myös äh, puututaan tähän asiaan, koska tämä koskee äh, kaikki jäsenvartioita, mutta äh, se ei ole islamistista terroria. Ja minun mielestäni pitäisi pitää kiinni faktoista sen sijaan, että vain tuotetaan enemmän ja enemmän paperia. Tärkeää on tässä myös se, että tässä ei ole varsinaisia tällaisia kiinnekohtia kun äh, tässä tämä täytyy siis sanoa, että me voimme selittää tämän kansalaisille, mitä Tukholman ohjelma haluaa. Meillä on ollut Tampereen ohjelma ja Haagin ohjelma, jotka ovat jo toimineet kaiken tämän äh, puolesta. Minusta meidän tehtävämme parlamenttina ja kansallisten parlamenttien kanssa yhdessä olisi muotoilla, mikä meidän tavoitteemme on. Vapautta kaikille, äh, turvallisuutta kaikille, mutta ei meidän usko, että tämä kuitenkaan voi olla se ydinviesti tässä muodossa. Ja sitten mitä tästä puuttuu, on valvonta ja arviointi. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Valvonta on se, että ohjaillaan ja seurataan toimeenpanoa, ja kun tehdään toimeenpanoa ja valvotaan, niin silloin me tarvitsemme kansallisten parlamenttien kollegoiden apua, muuten ei tapahdu mitään. Sitten täällä on näitä eh, esimerkkejä, mitä, mistä päätettiin esimerkiksi jo vuonna 2005. Ja nyt neljä vuotta myöhemmin jäsenvaltioissa eh, on tämä kyselylomake eh, ja kerätään näitä vastauksia. Ja sen jälkeen sitten komission asiantuntijaryhmä analysoi nämä tulokset. Joskus täytyy miettiä kyllä sitä, että se, että me olemme laatineet jotakin, niin ei se lainsäädäntö ole toteutettu vain sillä, että se on pois meidän pöydältämme. Sitten vielä lopuksi. Henkilökohtaisesti pitäisin hyvänä, jos me täällä nyt tässä yhteisessä kokouksessamme viettisimme sitä, miten me voisimme luoda kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken yhteistyömekanismeja yli sen, mitä Lissabonin sopimus meille antaa. Jo esimerkiksi eh, se, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan kahdeksan viikon tarkastusajasta eh, liittyen eh, lähipäätös periaatteeseen eh, on epärealistinen, koska kansalliset parlamentit eivät kykene niin nopeasti näitä asioita tarkastamaan. Sen vuoksi meidän pitäisi löytää jonkinnäköinen kanava ja keino ja ehkäpä myös tavatakin eh, useammin. Tällaisten ongelmien, eh, ohjelmien ongelma, oli nyt sitten Tampereen tai Haagin ohjelma, niin ongelma on se, että tavoitteiden ja todellisuuden välinen ero on niin suuri. Ja usein mä kuvittelen, että se vain katoaa itsestään. Three minutes. Vetoan kolme minuuttia vain. We've got... Kuningaskunnassa meillä on enemmän kuin yksi erilaista oikeusjärjestelmää, mutta aivan erityisesti Englannissa Walesissa sopimusoikeutta on kehitetty 400 vuoden aikana lisääntä, lisäten sitä, ja tapaustapaukselta lainsäädäntöä testaten. Britanniassa aivan erityisesti Englannissa ja Walesissa ihmiset olisivat järkyttyneitä kuullessaan ehdotuksia, mahdollisia ehdotuksia kodivoidusta eurooppalaisista sopimusoikeudesta rikosoikeuteen. Se ajatus, että, lop, tulisi, että luovuttaisiin opt-out-järjestelmästä, se on todellakin järkyttävää hirvittävää. Kun siirrytään sitten oikeusosastoon, oikeuksien laajentaminen on aina tervetullutta, mutta se, että luodaan eh, jos erilaiset fobiat lisääntyvät, sitä voidaan käyttää vain alistamisvälineenä. Näin voidaan hyökätä demokratia, demokraattisia oikeuksia vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Thank you. Uh, I would like to suggest... Uh, Kiitoksia. Haluaisin ehdottaa huomattavaa tärkeää demokraattista keskustelua maahanmuuttopolitiikasta. Maahanmuuttopolitiikka ei heijastele todellisia kokemuksia, joita todellisilla ihmisillä on molemmin puolin. Meidän pitäisi kuunnella näitä kokemuksia, joita ihmisillä on, joita tämä maahanmuutto aivan erityisesti koskee sekä vastaanotto- että lähtömaissa. Vastaanottomaat, Tämä koskee erityisesti köyhiä, jotka asuivat köyhimmillä alueilla, jossa kaikki sosiaalinen jännite, jota syntyy tämänhetkisellä epäoikeudenmukaisella maahanmuuttopolitiikalla, saadaan aikaan. Meidän pitäisi myös kuunnella lopultakin, toivottavasti tämä liian radikaali ajatus, pitäisi kuunnella myös lähtömaita, niin sanottuja lähe- kehitysmaita, yhteisöryhmiä, maas- maaseuturyhmiä, naisten ryhmiä. Mitkä ovat heidän näkemyksensä tämänhetkistä maahanmuuttopolitiikasta? Ovatko he yhtä tyytyväisiä kuin luulemme heidän olevan? Vain sen takia, että he heidät, heidät pakottaa taloudellinen tilanne tai oikeudettomuus omassa maassa jättämään kotinsa, kulttuurinsa, usein perheensä. Tämänhetkinen status quo ja asenne maahanmuuttoon on perustavanlaatuisesti epäoikeudenmukainen. Minkä takia? Siksi, että status quo mukaisesti on kaksi luokkaa maita pääasiassa. Rikkaat maat ja köyhät maat, köyhät maat sisältävät niin sanotut kehitysmaat ja ne, jotka jossakin määrin EU-ssa, oma maani Unkari, jotkut muut uudet jäsenvaltiot, oma maani sattuu olemaan IMFn panttivankkina tavallaan. Me siis pitkälti jaamme kehitysmaiden kohtalon ja Ajatuksena on se, että köyhät maat, jotta voivat pysyä hengissä ja selviytyä tai ihmiset siellä voivat he, säilyä hengissä. Heidän pitää jättää rakastettunsa yhteisönsä, kulttuurinsa taakse ja joutuvat tulemaan sitten rikkaisiin maihin, jotta pysyisivät hengissä. Minusta tämä on epäoikeudenmukaista ja meidän pitäisi mennä koko maahanmuutto-ongelman ytimeen ja kysyä, eikö meidän pitäisi muuttaa globaaleja talouspolitiikkoja VTOssa Maailmanpankissa maailman valuuttarahastossa ja myös EU:ssa, jotka aiheuttavat tätä kaikenlaista köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, jotka löytyvät maahanmuuton perussyistä. Ja eikö meidän pitäisi seisoa perusihmisoikeuksien puolesta niin, että ihmiset voivat pysyä kotimaissaan omissa yhteisöissä? Eikö meidän pitäisi muuttaa tätä ajattelua, joka perustuu rahaan, ja panna ihminen, yhteisö päätöksenteon ytimeen. Ei unohtaa taloudellinen tehokkuus ja keskittyä oikeudenmukaisuuteen. Oikeuteen pitäisi palata peruskysymysten juurille koko maahanmuuttokysymyksessä ja ottaa mukaan todelliset ihmiset, joita tämä oikeasti koskee. Kiitos. Thank you. And finally... Kiitoksia. Ja lopuksi Herra kolme minuuttia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos. Minä en puhu niin pitkään. Minä, minä olen hyvin motivoitunut Ralvaron puheista. Se oli hyvin mielenkiintoista kuultavaa. Yksi kohta erityisesti. Se varmasti synnyttää pohdintaa, kun me puhumme näistä me olemme liikumme näillä loppumattomilla käytävillä. Tämä on hyvä asiakirja. Siinä on noin 40 kohtaa. Mutta on keskeistä tässä kuitenkin viestintä, kommunikointi. Jos minulta tullaan kysymältä, mistä Tukholman ohjelmassa on kyse, niin ei minulla ole yhtä tyhjentävää lausetta selittää kadumiehelle, että mistä tässä nyt puhutaan. En minä voi kertoa kaikkea tätä, mistä täällä on puhuttu. Me tässä meidän pitää todella va- te- nähdä vaivaa. Jos me haluamme, että sisämarkkinat ovat menestystarina, meidän täytyy tietää, että silloin vapaa liikkuvuus, kaikki, kaikki, kaikki, pääomien vapaa liikkuvuus, ihmisten vapaa liikkuvuus, sehän on kaikki yksi yhden lauseen sisällä. Mutta näin pitää tehdä, tämä on hyvä tavoite ja niin poispäin. Mutta herra Alvaro kyllä motivoi minua hyvin paljon sanoissa, niin meidän täytyy nyt vähän potkia itseämme eteenpäin että äh, muutamme tätä hyvää päätöslauselmaa sillä tavalla, että voisimme löytää pari erittäin täsmällistä, iskevää, tyhjentävää lausetta, mikä on tärkeää kansalaisille tässä ohjelmassa. Kun puhutaan kansallisista parlamenteista, niin sekin on hyvä. Edillä erittäin tärkeää saada heidät tähän mukaan. Meillä on kahdeksan viikkoa edessämme. Meidän täytyy tehdä työtä. Kyllä sielläkin pitää tehdä työtä, mutta jos mietin herra Alvaron ehdotusta, se on hyvä. Ehkä meidän pitäisi nyt miettiä tässä äh, yhteistyötä enemmän äh, parlamentaaristen valiokuntien kanssa, meidän parlamentissa ja kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä oli minun ajatukseni keskeinen viesti. Señor de Vigo, creo que estamos... Kiitoksia, herra de Vigo. Nyt varmastikin olemme tämän ensimmäisen kohdan lopussa estyslistalla ja näin ollen ehkä nyt voimme sitten kuunnella kolmen parlamentin edustajan kantoja, jotka olemme tässä yhdessä, yhteensä laatineet päätöslausumman luonnosta sen jälkeen, kun olen kuunnellut kaikkia puheenvuoroja, esittää kolme ajatusta. Ensinnäkin tämä liittyy tähän hyvään kokemukseen, joka meillä on 51 artiklan soveltamissa työjärjestyksessä. Tämä ei ole viimeinen kerta, nyt meillä on jo aikataulu tehdä työtä yhdessä. Lähitulevaisuudessa me tulemme kokoontumaan uudestaan 12.10. ja äänestämme tästä päätöslauselmasta sen jälkeen, kun olemme tarkastelleet tarkistuksia. Sitten kokoonnumme uudestaan 16. ja 17. marraskuuta mukana kansalliset parlamentit ja sitten me lopultakin äänestämme tietenkin päätöslauselmasta Strasbourgissa täysistunnossa 23. Marrasku- joulukuuta. Lisäksi on kiinnitetty huomiota tähän valtavaan merkitykseen, joka Tukholman ohjelmalla on, kun otetaan huomioon se, että parlamentin toimivaltuudet vahvistuvat niinkin tärkeässä kysymyksessä kuin se, että puhutaan oikeuksista ja vapauksista. Ja tietenkin myös tähän liittyy eurooppalainen kansalaisuus. Herra Menedistö Viikko kysyi, millä tavalla voimme vaikuttaa tähän Tukholman ohjelmaan joka mikä lause sitten tavallaan kiteyttääkin tämän keskustelun idean? Siinä pitäisi olla mukana sanat oikeudet ja kansalaisuus, koska juuri tästä me puhumme. Siksi Tukholman ohjelmaan liittyy valtavaa potentiaalia mahdollisuuksia, kun nyt ollaan korostamassa eurooppalaisen hankkeen legitiimiyttä kansalaisille, joita me täällä edustamme, kun puhumme vapauksien oikeuksien suojelun vahvistamisesta ja tarjoamme ihmisille suurempaa turvallisuutta. Tämän takia keskustelut olemme käyneet. Kolme esittelijää ovat jatkuvasti, ovat valvoneet, tarkkailleet, jotta säilyisi tämä aina herkkä tasapaino vapauden ja turvallisuuden välillä. Vaikeus tässä on ollut jatkuvasti läsnä ja näkyy tässä keskustelussakin, mutta on selvää kolmantena seikkana, että kyseinen tasapaino tulee vaatimaan paljon enemmän tältä parlamentilta, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, koska sopimus tarkoittaa aluksi sitä, että vahvistetaan parlamenttia enemmän kuin mitään muuta toimijoita EU-ssa ja toiseksi sitä, että parlamentin vahvistaminen vahvistaa sitä, että eurooppalaistetaan oikeuksien ja vapauksien sitoumus ja pyritään saamaan aikaan suurempaa turvallisuutta mitä tulee uhkiin, uhkiin, joita tulee ei vain järjestäytyessä rikollisuudesta ja terrorismista, vaan uhka syntyy myös siitä, että menetetään oma valppaus, kun ajatellaan kuinka tärkeä vapaus, tasa-arvo, oikeuksien takeet ovat. Meidän pitää jatkuvasti pystyä säilyttämään näin, nämä ei vain jäsenvaltioissa, vaan tasaisella tavalla progressiivisesti jatkuvasti pitäisi kilpailla ylöspäin eikä kilpailla alaspäin standardien asettamisessa Euroopan tasolla. Ja minä uskon, että näin ollen tämä on työ, jota meidän pitää tehdä. Mitä tulee metodologisesti metodologisiin kysymyksiin, me kaikki olemme panneet, kirjoittaneet ylös näitä tarkistusilmoituksia. Siis 22. kymmenettä asti voit jättää tarkistuksia, otamme vastaan nämä tarkistukset avoimin mielin teemme työtä poliittisten ryhmien kanssa, jotta lopulta sitten tarkistukset ovat järkeviä ja niillä on merkitystä, mutta haluaisin jakaa teidän kanssanne sen uutisen, että teksti, jonka nyt olemme tänään teille välittäneet, sillä on ollut, siinä on nyt monia versioita, se on ollut paljon laajempi ensimmäisissä versioissaan kuin se nyt on. Ja asteittain, kun työ on sitten kehittynyt ja edistynyt, niin se on tiivistynyt, lyhentynyt on tullut tiiviimpi, lyhyempi, joten paljon erityis- erityisiä viittauksia esimerkiksi siihen, että täytyy tehdä työtä kolmansien maiden kanssa ja maahanmuuton lähtömaiden kanssa ja toimia solidaarisuuden hengissä ja pystyä korjaamaan epätasapainoa, joka on maahanmuuton syynä. Tämän takia on menetetty tavallaan ilmaisuvahvuutta. Sama koskee terrorismin taistelua. Tällä hetkellä siihen liittyy sen syyt ja lopulta sitten pyritään suojelemaan terrorismin uhreja niin, että jokainen kohta täältä on tiivistynyt, lyhentynyt ja näin se on menettänyt mm, ilmaisuja ja yksityiskohtaisia tietoja jokaista näistä kysymyksistä. Näin ollen tarkistusvaiheessa voidaan sitten palauttaa monia näistä kohdista, mutta lopulta olennainen kysymys on siinä, että tämä asia on vaikea ymmärtää kansalaisten parissa, nimittäin rinnakkaiselo ensimmäisen pilarin instrumenttien ja lainsäädäntöinstrumenttien välillä kolmas pilari. Näiden päivät on jo laskettu. Pahimmassa tapauksessa siirtymävaihe on suunniteltu viideksi vuodeksi, sitä on neuvoteltu Lissabonin sopimuksen voimaantulossa, mutta sen päivät on jo laskettu kuitenkin. Tästä lähtien jokainen tämä, kaikki tämä aika, äh, lainsäädäntö, jota on tehty, puitepäätökset, suuret edistysaskeleet, joihin liittyy valtava potentiaali, tätä kautta voidaan legitimitoida ja ottaa mukaan eurooppalainen kansallisuus. Näin voidaan selittää, että se mitä nyt teemme, sillä on merkitystä. Näin voidaan parantaa ihmisten elämää, kun saadaan aikaan suurempaa vapautta, suurempaa turvallisuutta. Ja tämä tulee näkymään lähitulevaisuudessa, joka on enemmän eurooppalainen. Ja näin siinä vahvistetaan eurooppalaista ajatusta kansalaisten silmissä. Sitten Carlo Casini ja Luigi Berlinguer. Ja ennen kuin niistä loppu, ei pidä unohtaa sitä, että meidän pitää hyvä, hyväksyä siis tarkastelun jättöpäivämäärä ja kaksi suurista kysymystä, jotka täällä on kiertäneet. Niistä puhutaan aivan lopuksi vielä. Sitten seuraavaksi herra Kasini. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että ei minulla ole tässä paljon lisättävää teidän hyvään yhteenvetoonne. Me nyt odotamme vain tarkistuksia, että voimme sisällyttää ne tekstiin, eli parantaa vielä entisestään tekstiä. Voisin sanoa, että itse henkilökohtaisesti minua hämmästyttivät jotkut kommentit tai huomiot, joita täällä salissa kuulin. Se kyllä osoittaa, että tämä vuoropuhelu oli rikasta ja Monet ovat korostaneet siviilioikeuden perään, mitä tulee rikosoikeuteen, niin se on ehkä vähän vaikeampaa kieltä, mutta jos puhutaan menettelytavoista, ihmisoikeuksien puolustamisesta, mutta jos puhutaan rikosoikeudesta, niin totta, meillä on usein kyse tässä rajat ylittävistä tapauksista. Ehkäpä Lissabonin sopimuksen myötä voidaan harkita tietynlaista laki, säädöstä tai lakikokoelmaan, mutta jos me puhumme siviilioikeudesta, niin kansalaiset, jotka joilla on yrityksiä tai jotka ovat sijoittuneet eri EU-maihin, niin tos, silloin täytyy todellakin helpottaa näiden ihmisten pääsyä siviilioikeuden piiriin. Mm, on korostettu myös ihan oikeutetusti, että pitää painottaa enemmän kansalaisen roolia. Kansalaisen täytyy olla meidän keskipisteenä, keskiössä, eli ihmisolento, ihminen. Minä olen myös samaa mieltä siitä, mitä sanottiin turvallisuudesta, joka liittyy maahanmuuttoon. Meidän täytyy taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, varsinkin silloin, kun kun mm, se hyödyntää niitä tilanteita, joissa väärällä tavalla joissa ihmiset joutuvat pakenemaan omasta maastaan. Meidän täytyy tajuta, mitä tarkoittaa vastaanotto-oikeudut ja miten me voimme taistella näitä järjestäytyneitä rikollisjärjestöjä vastaan. Tämä teksti, joka meille on tänään esitelty, on sen luontoinen, että me emme voineet vielä pureutua kunnolla yksityiskohtiin. Se oli hyvin yleisluontoinen, mutta ohjelmaa täytyy jatkossa kehittää siellä täytyy olla paljon täsmällisempiä tietoja. Me olemme kirjanneet ylös teidän kommenttinne ja otamme ne huomioon, koska meillähän on te vastuu ottaa huomioon kaikki se, mitä täällä tänään on kuultu. Kiitos. Minä haluaisin lisätä siihen, mitä Cassini sanoi, että ihan niin kuin sanoimme, niin me haluamme olla mukana parantamassa tätä tarkistusten avulla. Ja henkilökohtaisesti uskon, että se tällä tavalla muuttuu paljon helpommaksi. Olen vakuuttunut siitä, että tekstillä on. Siinä on paljon mahdollisuuksia. Ei meidän tule tätä kuitenkaan pidentää liikaa. 22. lokakuuta on tarkistusten jättämisen määräaika. Kolme kommenttia. Yksi liittyy tähän huolenaiheeseen, jonka joku täällä sanoi, että kansallisia oikeusjärjestelmiä, niitä ei voi sorkkia. Mutta Euroopassa kansallisten järjestelmien täytyy voida elää rinnakkain. Kansalaiset muuttavat, yritykset muuttavat, ja esimerkiksi Isossa Britanniassa on Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti, ja siellä on eri järjestelmät. Skotlannissa on vielä tämä osia germaanisesta oikeudesta, ja USAssa, Louisianassa on vastaava. Mutta se, mitä minä tässä yritän sanoa, on, että meillä täytyy olla yhteinen alue tällaisen prosessin kautta. Eihän kukaan tässä nyt halua mitään lakeja säätää ja pakottaa niitä ylhäältä alaspäin. Ei, vaan yhteiskunta vaatii tätä meiltä. Kansalaiset muuttavat ympäri Eurooppaa ja heillä täytyy olla sellainen olo, että, että he voivat solahtaa siihen oikeusjärjestelmään siinä toisessa maassa. Ja tämä koskee myös yrityksiä ja niiden täytyy voida ratkaista mahdolliset ongelmansa menemällä tuomioistuimen, viemällä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta heidän täytyy voida luottaa tähän. Minusta nämä yhteiset askeleet johtavat siihen, että nämä järjestelmät lähentyvät. Ja Euroopan unionissa – nämä suuret erot ovat kaventumassa. Meillä, meillä on tämmöinen tämä eri tapauksiin perustuva lainsäädäntö, kuten esimerkiksi Isossa Britanniassa. Ja Aikaisemminhan tuomarit laativat lakeja oikeuden käytännön mukaan, mutta nyt tänä päivänä ihmisten liikkuvuus on niin suurta, kaikki tapahtuu niin nopeasti. Ja, ja oikeusjärjestelmät, jotka eivät ole muuttuneet vuosisatoihin, mutta se on oikeusjärjestelmä, että tämä asia on kulkenut päänsä loppuun, tämä, tämä muuttuu. Sitten sopimusoikeudesta vielä kolmanneksi. Toki jokaisella jäsenvaltiolla on oma sopimusoikeutensa. Mutta jos meillä on tämä yhteinen puitteisto ja sitten täytyy valita jotain, meillä on yhteinen puitteisto, joka mahdollistaa kansalaisille ja yrityksille sen, että löydetään se yhteinen tekijä. Siltähän sisäinen liikkuvuus näyttää. Samahan koskee perheoikeutta. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy valvoa. Meillä on kaksi asiaa, on valvonta ja on arviointi. Yhtäältä täytyy eh, tarkistella tätä valvontaprosessia ja sitten eh, arviointia ja tuloksia. Tämä on välttämätöntä, koska jos emme tee näin, niin sitten meidän ei tarvitse valvoa ylipäätään yhtään mitään. Mutta tähän tarvitaan eurooppalaista oikeuskulttuuria. Tähän meidän on panostettava. Neuvoston ja komission on panostettava yhteiseen oikeuskulttuuriin, koska se tuo tuloksia tullessaan. Se on välttämätöntä. Täällä puhutaan osaamisesta, vastavuoroisesta tunnustamisesta ja niin edelleen. Asia, mikä minä itse olen kokenut. Olen ollut puheenjohtajana erässä eurooppalaisessa verkostossa. Ja tässä on ollut kysymys Euroopan kor- korkeimmista tuomioistuimista. Meillä on useampi verkosto, yksi tuomareille, yksi syyttäjille ja niin edelleen. On myös tällainen tuomareiden koulutusverkosto. Eurooppa koostuu säännöistä, elimistä, mutta myös yhteistyömuodoista eri valtioissa. Ja jos me onnistumme ylläpitämään yhteyksiä näihin eri rakenteisiin, joita nämä ammatinharjoittajat edustavat, silloin pääsemme jossain määrin eteenpäin, mutta ei se riitä liioin. Me tarvitsemme instituutioita, me tarvitsemme myös poliittista ulottuvuutta. Tällainen verkosto niille, jotka toimivat oikeuslaitoksen sisällä. Ja se voisi olla tueksi ja avuksi komissiolle, koska tämä ponnistelu tulee alhaalta päin ylöspäin. Se auttaa meitä konkreettisella tavalla. Getting close to the end. Nyt kokouksemme on loppuvaiheessaan tässä yhteisvaliokuntaistunnossa vielä pitää virallisesti hyväksyä tarkistusten aikaraja 22. lokakuuta. Tämä siis ilmeisesti sopii, hyvä. Ja sitten minä ehdottaisin, että hyväksyttäisiin kaksi suullista kysymystä sekä neuvostolle että komissiolle. Neuvoston kysymys on täällä jo kiertänyt. Se liittyy siihen, kuinka tärkeää toiminta on, jotta varmistamme sen, että kaikki kolmas, kolmannen pilarin lainsäädäntö siirretään eurooppalaiseen oikeuteen lähitulevaisuudessa. Ja sitten kysymys komissiolle, joka koskee sitä, miten vahvistetaan yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Kysymykset ovat siis kiertäneet täällä, ihmiset ovat tutustuneet niihin, joten ehdottaisin, että hyväksytään ne. Herra Duff, olkaa hyvä. Meillä on vain kysymys komissiolle. Ainakaan minä en ole saanut tätä toista. Toinenkin kopio pitäisi olla neuvostolle. Se on täällä teidän saatavissanne. Onko se kiertänyt? No luen sen sitten. Hyvä. Tässä kysymys neuvostolle. Mitä toimia neuvosto aikoo tehdä turvallisuuden, oikeuden, vapauden aluekysymyksessä seuraavan viiden vuoden aikana, ottaen huomioon se seikka, että kun Lissabonin sopimus tulee voimaan tai sen tullessa voimaan, unioni toimii suurimmassa tapauksessa tavallisissa lainsäädäntökysymyksissä tavallisen lainsäädäntöprosessin mukaisesti. Toinen kysymys, mihin toimiin aiotaan ryhtyä aivan erityisesti jotta voidaan uudistaa, sopeuttaa lainsäädäntöä niin, että sopii yhteen uuden toimielin rakenteen kanssa. Tämä oli siis neuvoston kysymys. Te olette saaneet jo komission kysymyksen. No, luen senkin. Niinkö? Ai, teillä on se. Well, I am suggested to read it. Pyydetty, että lukisin sen, jotta varmistetaan se, että kaikki hyväksyvät sanamuodon. Milloin, kun, silloin kun komissio teki ehdotuksensa siitä, että lainsäädäntö sopii yhteen Lissabonin äh, sopimuksen kanssa, niin pyrit, pystyykö Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit osallistumaan ehdotuksen pohjalta, jota nyt on tarkistettu niin sisällöllisesti kuin menettelytavallisesti? Tämä oli komission kysymys. Jos teille tämä sopii, kukaan ei vastusta, niin kierrätämme nämä suulliset kysymykset. Välitämme ne molemmille kyseiselle toimielimille. Ja nyt ehdottaisin, että kuulisimme vielä loppusanat Euroopan neuvostolta, tai neuvostolta, mitä, mitä tulee, koska kerran Tukholman ohjelmassahan nimessä on Tukholman pääkaupungin nimi, joten herra Nilsson, olkaa hyvä. Very much, Mr. Chairman. I will not... Kiitos puheenjohtaja. En pidättele teitä enää kauaa. Olen kuunnellut äh, tarkkaavaisesti keskusteluja ja toivon, että yhteydet jatkuvat ihan lähitulevaisuudessa. Ottaisin vain yhden asian esiin, ehkäpä vastaukseksi mennessä viikolle. minusta hän esitti oikean kysymyksen. Mikä on Tukholman ohjelma? Kukaan ei ole koskaan nähnyt Tukholman ohjelmaa. Sitä ei ole vielä olemassa. Ja toivon mukaan se on olemassa 10. joulukuuta mutta uskon, että yhdessä Ruotsi puheenjohtajamaana, neuvosto, jäsenvaltiot, kansalaisyhteiskunta ja kaikki muut, jotka ovat olleet mukana, että 10. joulukuuta voisimme sanoa, että haluamme luoda avoimen ja turvallisen Euroopan, joka palvelee kansalaisia. Siinä on ainakin yksi näistä tois, kahdesta virkkeestä, mitä peräänkuulutitte. Your hope that is... Herranne, jos on, me kaikki tässä toimimme, kuten tekin, että Tukholman ohjelma tulee todellisuudeksi kolmas joulukuuta. Nyt tämä yhteisvaliokunnan kokous päättyy ja kokoonnumme uudestaan marraskuun 12. päivällä.